start? Eh, no niin, sitten jatkamme kokousta. Pieni kuuleminen ja toivotan kaikki osallistujat tervetulleeksi. Erityisesti vieraamme, asiantuntijat, jotka antavat meille paljon uutta tietoa tämän kuulemisen aikana. 26. huhtikuuta sosiaalioikeuksien pilarin puitteissa komissio hyväksyi ehdotuksen uudeksi direktiiviksi, joka liittyy yksityis- ja työelämän tasapainoon vanhempien ja hoivanantajien suhteen. Ja vuonna 2015 vedettiin pois komission ehdotus, jolla olisi uudistettu äitiysvapaa-direktiiviä. On nyt hienoa, että meillä tänään on tämä kuuleminen – Tämä on lähtölaukaus työllemme tämän komission ehdotuksen suhteen parlamentissa ja työllisyys- ja naisten oikeuksien valiokunnissa. Ja nyt sitten odottelen innolla näitä esityksiä, joilla on merkitystä työhömme. Ja nyt pyytäisin, että kollegani ja toinen puheenjohtaja Vilja Blinkevich-Jute, hän on naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja. Ja sinä voit nyt alustaa sitten tämän asian. Ole hyvä. I would like to thank to my colleague. Haluaisin kiittää puheenjohtaja ystävällisestä johdannosta ja siitä, kuinka hän korosti työ elämän tasapainoa Hyvä työelämän tasapaino tukee naisten pääsyä työmarkkinoille. Miesten ja naisten on oltava tasa-arvoisia tulojen ja myös omaishoidon suhteen. Sukupuolten välinen tasa-arvo työmarkkinoilla on komission painopiste. Meidän yhteinen kuuleminen käsittelee sitä, kuinka me voimme parantaa työelämän tasapainoa sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat virallisia tai epävirallisia omaishoitajia. Valtaosa näistä omaishoitajista on naisia. Tilanne on erityisen vaikea epävirallisille omaishoitajille, koska lukuja ei ole kunnollisesti saatu kasattua jäsenvaltiossa nämä työntekijät eivät voi nauttia sosiaalisesta suojasta, eivätkä he voi pääse nauttimaan hyvästä työelämän tasapainosta. Tätä on vaikea säännellä. Epävirallinen hoivatyö, kotihoit- kodin omaishoito tapahtuu yksityiskodeissa, joten niistä tästä on vaikea saada lukuja on käsitelty kahta eri mietintöä parlamentissa, jossa käsitellään työelämän tasapainoa ja omaishoitoa. Tässä katsotaan tätä suunta, suurta sääntelemätöntä hoitotyötä. Tällä on erittäin suuri vaikutus tulevaan turvallisuuden talouteen, koska väestö ikääntyy. Parlamentin mietintö, joka koskee työ, työelämän tasapainoa, vetoa siihen, että omaishoitajien rooli tunnustetaan siten, että miehet tai naiset voisivat toimia omaishoitajana menemättä menettämättä työpaikkaa. Olisi tärkeää, että omaishoitajat saavat asiallisen palkan ja oikean sosiaaliturvan. On erittäin hyvä, että työelämän tasapainoa nyt käsitellään siten, että miehet ja naiset Äh, voivat ottaa omaishoito loma viisi päivää vuodessa menettämättä työpaikkaan ja nauttien samalla, saman aikaan palkkaa. Tämä ei ole kovinkaan paljon, mutta tämä on erittäin hyvä pohjaehdotus komissiolta. EP Euroopan parlamentin mietinnössä käsitellään kotitalouksien työntekijät ja omaishoitajat EU:ssa. On tärkeää, että että sosiaaliturva, työvoima, lainsäädännössä kiinnitetään huomiota omaishoitajiin ja on tärkeää, että heillä on mahdollisuus liittyä ammattiliittoihin. On tärkeää, että kiinnitetään huomiota omaishoitajien ja kotitalouksien työntekijöihin siten, että he löytävät kunnollisen tasapainon työelämänsä olen työskennellyt molempien mietintöjen parissa, joten tämä päivän aihe on erittäin lähellä sydäntäni. Hyvät kollegat, minä haluaisin antaa nyt asiantuntijoille puheenvuoron. Ja Stacy ja Monos saa ensimmäisenä puheenvuoron Eurocarers pääjohtaja. Um, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin lämpimästi kiittää teitä. Minun on suuri ilo kunnia olla täällä tänään. Haluaisin antaa teille lyhyen katsauksen hoivatyöntekijöiden tilanteeseen Euroopassa. Kerron niistä haasteista, joita on edessään, ja sitten viittaan komissaarituksen sosiaalisesta pilarista lyhyt sana verkostostamme. Eurocares on verkosto, joka tällä hetkellä yhdistää 70 jäsen- ja kumppanijärjestöä eri puolta Eurooppaa. Meillä oli se EUn ulkopuolellakin mukana 27 maata yhteensä tässä verkostossa. Nämä järjestöt ovat sellaiset, että ne antavat suoria palveluita tekijöille koulutusta, muuta tukea, integraalihoitoa. Lisäksi teemme tutkimuksia yliopistotasolla ja me keräämme ja luomme itse tietoa heidän työstään. Totesin, että parlamentissakin on ryhmä parlamentin jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita tästä puolesta. Mikäli teitä kiinnostaa omaishoito, niin voitte liittyä tuohon parlamentin sisäiseen ryhmään. Yksi suurimpia haasteita tänä päivänä Euroopassa on väestön ikääntyminen. Tämä johtaa siihen, että vanhuuden myötä tulee enemmän sairauksia, hoitotarpeet lisääntyvät ja terveysjärjestelmälle tulee suuria paineita. Ja perheelle syntyy myöskin suurta painetta ja myöskin hoivatyöntekijöille. Tämä määritelmä, mitä me käytämme, on se, että kyse on maksuttomasta, palkattomasta hoidosta henkilölle, jolla on kroonin sairaus, vamma tai jokin muu pitkäaikaishoivaa vaativa ongelma. Ei ammattimaisesta hoidosta on kyse, eli kyse on siis omaishoitajista, ystävistä, sukulaisista, naapureista. Mitä tiedämme? Tiedämme hoivatyöstä tai omaishoidosta. 80 prosenttia hoivasta Euroopassa on tällaista epävirallista hoivatyötä. Väitämä on, jonka mainitsin aiemmin, joka merkoisen laajamääritelmä, tämän kyllä myönnän, vähintäänkin 100 miljoonaa hoivatyöntekijää on EU:ssa 20 prosenttia väestöstä. Tämä on melkoisen suuri määrä EUn väestöä, kun ajatellaan. Tyypillinen omaishoitaja on yllättäen 45-75-vuotias nainen. Kun tarkastetaan taloudellista arvoa, joka omaishoitajilla on ja heidän työllään on tutkimuksen pohjalta, on 50-90 prosentin luokkaa, kun ajatellaan pitkäaikaishoivan kustannuksia. Meillä on myöskin jotakin kansallisia lukuja, ei kaikista valtioista valittavaa kyllä. Tämä on kenties ensimmäinen viesti teille – me tarvitsemme lisää tietoa tilanteesta, joka hoivatyöhön liittyy ja hoidon kustannuksiin, mitä tulee. Uskon, että meillä on tässä painava argumentti, koska tämä osoittaa, että mikäli omaishoitajat lopettaisi työnsä huomenna, koko järjestelmä romahtaisi. Mikäli olemme korvata hoivatyöntekijät yhdessä yössä, pitäisi luoda täysin uusi hoitojärjestelmä tai niin kuin me peräänkuulutamme, meidän pitäisi oikeastaan kiinnittää heihin enemmän huomiota ja tukea heitä. Tämä on yleinen tilanne tällä hetkellä. Väestön ikääntymisen lisäksi on nähty muitakin tekijöitä, jotka aiheuttavat yhä enemmän painetta. Omaishoitajille pienemmät perheet ja suurempi etäisyys omaisten välillä. Yhä useampi nainen on työelämässä mukana. Tämä on tietystikin hyvä positiivinen suuntaus. Ja lisäksi ihmiset ovat pidempään työelämässä mukana, koska eläkeikä on nostettu eri puolella EUta. Kaikki tämä luo yhä enemmän paineita, jotka kohdistuvat perheisiin ja omaishoitajiin. Tässä on kaavio, jossa nähdään eri maiden tilanne ja väestön osuus, kun tarkastetaan henkilöitä, jotka asuvat 25 kilometrin säteellä perheestään. Vietän tapasin kreikkalaisen professorin joka tekee työtä Lontoosta käsin. Lontoon yliopistossa hän sanoi, että hän omaishoitaja matkustaa kaikinen viikko takaisin Atenaan huolehtiakseen äidistään, joka on viikotta hoivakorissa, mutta tulee aina viikonlopuksi kotiin. Hän on pakko mennä Kreikkaan joka viikonloppu. Tässä konkreettinen esimerkki. Tämä on tämä graafinen esitys, joten hyppään sen yli. Sen lisäksi, mitä mainitsin, muutenkin on pulaa terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Lääkäreitä puuttuu, hammaslääkäreitä, apteekkareita, fysioterapeutteja, perushoitajia ja alan ammattilaisia. Ja tämä on kuitenkin tällainen yhdysside, nämä yh- henkilöt ovat yhdysside omaishoitajien ja virisen välillä. Komissio vuonna 2012 antoi kertomuksen ja terveydenhoitoalan ammattilaisten tilanteesta. Ja mitä vaikutuksia sitten on omaishoitajille, mikäli eivät saa riittävästi tukea tai eivät ollenkaan tukea? Tutkimuksen perusteella olemme havainneet, että monet hoivatyöntekijät ovat vaikeuksissa. Heidän on vaikea yhdistää työelämä ja hoivatyön tekeminen. Yllättävää kyllä. Suurin osa hoivatyöntekijöistä pyrkii pysymään täyspäiväisessä työssä. Tämä on kenties yllättävää. Tämä tarkoittaa sitä, että monet heistä tekevät kahta koko päivä työtä. Tämä luo myöskin niin paljon ongelmia ja kustannuksia yhteiskunnalle ja yrityksille, mikäli ovat poissa töistä, sairausomalla tai täysin perustelulla lomilla muuten – taikka tämä vaikuttaa myöskin heidän suorituskykyensä, Tämä on erittäin tärkeä elementti tämänpäiväisessä keskustelussa nähdäkseni. Terve myöskin, että omaishoitajat että joutuu muutenkin kokemaan korkeampia kustannuksia. Heillä on itsellään korkeammat kustannukset myöskin. Tämä johtaa usein siihen, että he joutuvat köyhyyteen. Kolmas osa hoivatyöntekijöistä yhdistämisessä kuningaskunnassa on esimerkiksi velkaantunut. Lisäksi heitä uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen. Heidän on vaikea pitää yllä minkälaista sosiaalista elämää, mikäli heillä on kaksi kokopäiväistä työtä, kokopäivätyö ja sitten hoivavastuu. Ja mitä terveyteen tulee, olemme havainneet myöskin, että suurin osa omaishoitajista katsoo, että he ovat masentuneita, he ovat eristyksissä muusta maailmasta, heillä saattaa olla mielenterveysongelmia, masennusta, ja tämä on noidan kehä, koska mikäli omaisuutesta itse tulee potilas, niin tämä ei auta millä tavalla, millä tavalla tilannetta. Milloin on erilaisia kaavioita, joista tämä ilmenee, mutta mikäli sallitte, hyppään näiden ylitse. Mitä sitten omaishoitajat haluavat? Melkoisen hyvä europarametritutkimus tehtiin vuonna 2011 komission toimesta. Silloin otteltiin kaikki tärkeimmät omaishoitajien tarpeet. päällimmäisenä niistä oli rahoitustuki. Kuten sanoin, monet heistä tekevät työtä ilman minkäänlaista tukea. Ne käyttävät paljon aikaa ja rahaa omaishoitoon. Tämä johtaa heidät vaikeisiin tilanteisiin. Oli mainita, että 42 prosenttia työssä käymättömistä omaishoitajista kuuluu tulotasoltaan alimpaan neljännekseen paljon suurempi osuus kuin niistä, jotka eivät ole hoivatyöntekijöitä, joten toki on erittäin tärkeä. Joustavat työjärjestelyt ovat tarpeen. Suurin osa omaishoitajista ei itse halunnut omaishoitajaksi. Yleensä käy niin, että joku perheenjäsen sairastuu yhtäkkiä huomaa olevansa omaishoitaja – ja periaatteessa joutuu uudelleen järjestämään koko elämänsä tämän mukaan, joten joustavat työjärjestöt ovat tarpeen. Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus saada intervalli, intervallivapaita. Tämä on toiseksi tärkein asia. Eläkekertymä. Ja kun otetaan huomioon muutenkin sukupuolijakauma hoivatyöntekijöiden keskuudessa, ja tämä kuuluisa eläkekuilu miesten ja naisten välillä – Tästäkin syystä on erittäin tärkeää ottaa huomioon se aika, jonka henkilö käyttää omaishoitoon silloin, kun lasketaan hänen eläkettään. Lisäksi pitää voida saada intervallivapaita lomaa hoivatyöstä. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan estää mielenterveysongelmat, jotka aiemmin mainitsin. Ja voidaan estää samalla tämä noiden kehä, että Hoitajasta tuli, lomaishoitajasta tuli sitten itsestään potilasta, joka täytyy estää. Perustietoa täytyisi saada niistä ongelmista, joiden parissa omaishoitajat painiskelet joka ikinen päivä. Saattaa, että jäsenvaltiossa on jo tukitoimia, mutta joskus tietoa näistä on vaikea saada niissäkään maissa, joissa on hyvä turvan taka avun taso. Valistamis, valistus tiedon lisääminen ja tällaisen leimautumisen estäminen pitäisi hoitaa kuntoon. Kuten te varmaan tiedättekin, monet seikkoista, jotka mainitsin, on jo otettu huomioon komission ehdotuksessa, joka liittyy työelämän ja perheelämän yhdistämiseen. Me tuimme erittäin voimakkaasti tätä komission asiakirjaa. Se on suorastaan loistava. Mikäli ei tietystikään koskaan ole täydellistä, Voisimme hieman hienosäätää vielä komission ehdotusta, mutta uskon, että tämä on kuitenkin merkittävä askel eteenpäin, kun annetaan tunnustusta omaishoitajille ja pyritään tukemaan heitä. Mikä halutaan tukea, omaishoitajia täytyy aloittaa ensinnäkin heidän määrittelemisellään, tunnistamisellaan. Useimmissa tapauksissa, esimerkiksi Itä-Euroopan maissa ja Välimeren maissa, ei, ole minkäänlaista järjestelmää, jolla voitaisiin määritellä tai tunnistaa omaishoitajaa. viisi päivää maksullista vapaata tai sairauslomaa, mahdollisuus saada joustavat työajat ovat tarpeen. Lisäksi pitäisi enemmän investoida viralliseen hoitoon, koska viran hoito on myöskin osa kuvaa. Tämän viestimme ytimessä. Ihmisen pitäisi olla mahdollisuus valita, ryhtyvätkö omaishoitajiksi vai eivät. Mikäli eivät halua olla omaishoitajia, Heillä pitää olla vaihtoehtoja. Me katsomme, että tämä on erittäin hyvä asiakirja. Ja mitä joustaviin työkoihin tulee, tietystikin. Tässä voidaan hieman kritiikkikin esittää. Asiakirja ei selitä, kuinka tämä käytännössä toteutuisi, kuinka tätä valvottaisiin ja niin poispäin. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska me tiedämme, niin kuin voimme myöskin osoittaa seuraavasta kaaviosta, että jo nyt on olemassa melkoisen suuria yrityksiä, jotka antavat melkoisen hyviä palveluita työntekijöilleen ja pitävät kiinni vastustaan vapaaehtoisesti, mutta suurten yritysten on helppoa, helpompi näin tehdä kuin pienten yritysten. Mikäli sosiaalipilari saadaan ja asiakirja hyväksytään, on tärkeää valvoa sitä, kuinka tämä pistetään täytäntöön PK-yrityksissä. Sama pätee matalapalkkaisiin työntekijöihin, joilla on työ työehdot. Epävarma työsuhde täytyy varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus käyttää hyväksi näitä palveluita. Tämä taulukko kertoo tilanteesta. Ikävät, että näin nyt luke sitä, mutta vihreä osa taulukosta näyttää periaatteessa, minkä tyyppistä tukea on jo saatavilla jäsenvaltioissa. Taulukosta näkee kaiken, kaikki nämä, nähdään kaikki nämä tukitoimet, jotka mainitsin, joustavat työolosuhteet, intervallihoito ja muut tukitoimet. Mikä näette vihreitä, ruutuja, niin nämä ovat hyvä uutinen. Me käytämme tätä perustutkimuksena, koska tietystikin paholainen piljana yksityiskohdissa. Tässä nähdään, että niissä maissa, joissa on korkea tuen taso, kriteerit ovat erittäin tiukat, tukikelpoisuuskriteerit ovat erittäin tiukat sen osalta, kuka voi saada tukea. Kuten aiemmin sanoin, tiedon välittäminen ja valistaminen on myöskin ongelma. Monilla omaishoitajilla ei ole mitään tietoa siitä, että he voisivat edes saada hoitoa, pikemmin tulkikorjaa tukea. Esimerkiksi kuinka voi saada hoitorahaa. Se on yleensä hyvin pitkälti rajoitettu siten, että se on alle köyhyysrajan. Poliittinen tapa on se, että hallitukset eivät halua että hoivatyöntekijät pysyvät hoivatyöntekijöinä ja että kyse on väliaikaisesta toiminnasta ja omaishoitajan täytyy sitten mennä takaisin työmarkkinoille. No ei siinä mitään, mutta sitten pitää tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sama pätee suhteeseen omaishoitajan ja omaishoidon kohteen välillä. Esimerkiksi joissakin maissa joitakin tukitoimia – voi saada, mutta vain esimerkiksi mikäli hoidettavan oma lapsi. Vanhempien hoitoon ei sitten välttämättä saakaan enää tukea. Ja mitä tulee joustaviin työolosuhteisiin, työnantaja voi päättää, suostuuko hän vai ei. Riippuen työnantajasta, joskus voi saada joitakin tukipalveluita ja joskus ei. Tietystikin tämäkin pitää harmonisoida. Yritetään varmistaa, että kaikilla eu kansalaisilla on mahdollisuus saada kunnollinen tuen taso. Haluaisin vielä valottaa joitakin erittäin hyviä käytänteitä, joita on jo olemassa jossakin yrityksissä. Tukitoimet, joita saattaa olla käytössä, voivat olla erittäin käytännönläheisiä toimia. Joustavat työajat esimerkiksi, mikäli voi keskustella johtajansa kanssa, kuinka työaikaa voidaan mukauttaa – niin, että työntekijä pystyy tekemään työtään tehokkaasti, mutta samalla te- tekemään hoitotyötä. Mikäli työntekijä joutuu sitten hätätapauksessa ottamaan vapaata, suuret yritykset voivat antaa tältä vapaalta ajalta palkkaa. Niin on suurempi mahdollisuus näin tehdä. Lisäksi pitäisi voida käyttää internettiä, puhelinta ja muuta hyväkseen, estäkseen, löytäkseen tietoa ja myöskin ohjeistusta. Joissakin yrityksissä annetaan jopa koulutusta tai valistusta työntekijöille hoivaan liittyvistä kysymyksistä ja työn ja perheelämän yhdistämistä koskeva paketti on hyvä lähtökohta. Ja tässä viimeinen sivu Minun johtopäätökseni ja minun vetomukseni on se, että työn ja perheelämän yhdistämistä koskeva paketti, joka on erittäin hyvä, pitäisi ottaa tärkeäksi elementiksi, joka on osa kokonaiskuvaa. Työn ja perheelämän yhdistämistä ja tasapainoa tarvitaan, koska loppujen lopuksi, mikäli omaishoitajat eivät saa tukea, eivätkä voi antaa hyvänlaatuista hoivaa hyvissä olosuhteissa niin, että ne he samalla ovat mukana aktiivisessa työelämässä. Mikä tämä ei onnistu, niin loppujen lopuksi tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän investointeja hoitojärjestelmiin. Ja me kaikki tiedämme, että suurimmassa osassa siis valtiota ei kerta kaikkiaan ole tällaiseen varaan. Kiitoksia paljon. Ja nyt jään ilominen odottamaan keskustelua aiheesta. Kiitoksia tästä esityksestä. Ja seuraavaksi sitten Chris Butterman, joka on Geopakkopan puheenjohtaja. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Pitäisin puheenvuoroni hollanniksi, jos mahdollista. Van de commissie. Eli puheenjohtaja ja naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja, työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. Olen siis Geopan puheenjohtaja. Se on eurooppalainen työntekijöiden järjestö. Ja Kopa liittyy taas maaseudun edustajiin. Ja vuodesta 1963 olemme käsitelleet sosiaalisia kysymyksiä työnantajien ja ammattiyhdistysten välillä ja keskittyneet sosiaalisiin kysymyksiin. Kun ajatellaan perhettä ja työtä, niin tämä on tärkeä kysymys. Ja usein keskustelemme tästä eurooppalaisten ammattiyhdistyksen kanssa. Ja sitten esimerkiksi puutarhanhoito ja maaseutukysymykset ovat tässä tärkeitä. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin työtä tekevät puolisot. Ja tällä alalla on paljon pk-yrityksiä ja vähittäiskauppaa hyvin monissa jäsenvaltioissa ja Euroopassa. No onko sitten määritelty sitä, kuka on työtä tekevä puoliso? Ja eurooppalainen sukupuolten välisen tasa-arvon instituutti on tehnyt tällaisen määritelmän. Se on, että kyse on naisista, jotka tekevät työtä ja vaikuttavat merkittävällä tavalla työn edistymiseen, mutta he eivät välttämättä saa siitä palkkaa, eikä heillä välttämättä ole mitään sosiaaliturvaakaan. Ja tässähän puhutaan nyt itsenäisistä harjoittajista. Ja he eivät saa mitään tuntipalkkaa, vaan heidän täytyy katsoa, millaisia tuloksia heidän tilaltaan saadaan, eikä sosiaaliturvakysymykset myöskään ole helppoja. No sitten kun ajatellaan maanviljelystä ja puutarhanhoitoa Euroopassa, niin tällä alalla on hyvin paljon perheyrityksiä. Valtaosa näistä ovat siis tosiaan Euroopassa perheyrityksiä, ja mies ja vaimo tekevät siellä kumpikin työtä. Ja yli 90 prosenttia tästä työstä koostuu nimenomaan perhetyövoimasta. Ne edustavat yli 20 miljoonaa Euroopan kansalaista. Ja kun katsotaan, kuinka monet naiset johtavat näitä yrityksiä maataloudessa, ja meillä on Eurostatin tietoja vuodelta 2013, niin kyse on noin 30 prosentista, eli he itse johtavat näitä yrityksiä maataloudessa. Eli kyse on 300 miljoonasta naisesta, joilla on näitä yrityksiä omistuksessaan. Mutta tilastoista näkyy myöskin, että yli 57 prosenttia tekevät työtä puolisonsa kanssa. Eli tässä on mukana siis 5,5 miljoonaa Euroopan kansalaista. Maataloudella ja muilla aloilla naisten mahdollisuudet lisääntyvät, mutta maaseutualueella on nähty, että ainoastaan 37 prosenttia tekee muutakin työtä. Ja tämä liittyy siihen, mitä tässäkin lukee. Tästä on nähty monilla maaseutualueilla. Eli lastenhoitomahdollisuudet ovat rajallisia maaseudulla. Myöskään siellä ei välttämättä ole kouluja, opiskelumahdollisuuksia. On vaikea saada jatkokoulutusta tai koulutusta, jota tarvitaan yrityksen perustamiseen. Luotonsaanti voi olla hankalaa ja taloudessahan tehdään työtä ympäri vuoden, eli ei voi pyytää jotain muuta tilalleen viikonloppuisin. Eli tässä on puhuttu juuri perhe- ja työelämän yhdistämisestä. Ja me haluamme lisätä tähän yhden asian. Tämä ei ole, tässä ei ole kyse ainoastaan lastenhoitopaikoista tai siitä, että maksetaan korvauksia tai annetaan lomaa jollekin, joka on töissä – maaseudulla, vaan kyse on myöskin sosiaaliturvakysymyksistä näiden puolisoiden osalta. Ja monissa jäsenvaltioissa, ja kuten esimerkiksi Belgiassa omassa maassa, niin vielä jokin aika sitten hyvin monet näistä puolisoista olivat näkymättömiä. He olivat mukana puolison yritystoiminnassa, mutta he eivät olleet näkyviä. He eivät maksaneet mitään sosiaalimaksuja, ja heitä ei ollut tunnistettu siis tässä järjestelmässä. Ja siksi on erittäin tärkeää, että onko sosiaaliturvaa mahdollista antaa näille puolisoille, mutta tämä koskee myöskin muita äh, aloja, kuten vähittäiskauppaa, pk-yrityksiä ja muita. No, rakenteissa meillä on kopa. Siellä on tehty pieni tutkimus. Tässä on näitä kysymyksiä, joita on lähetetty jäsenvaltioiden jäsenjärjestöille. Ja tässä on joukko kysymyksiä. Halusimme tietää, millaiset säännöt ovat voimassa tällä hetkellä. Ensimmäinen kysymys. Onko nyt laillisesti tunnustettu työtä tekevän puolison status? Ja mikäli se on, status on tunnustettu, pitääkö sille maksaa näitä maksuja ja miten tämä liittyy sosiaaliturvaan. Ja jos ei ole tällaista velvollisuutta, niin onko sitten jonkinlainen yksityinen mahdollisuus sosiaaliturvaan? Ja myöskin tärkeää on se, että onko sellaisia rakenteita, joka auttaa näitä puol- puolisoita työnteossaan. Ja sitten kun täällä maaseutualueiden naisia, niin onko heillä mahdollisuuksia saada tukea työhön. Ja sitten erittäin tärkeää vielä se, että meillä on hyviä esimerkkejä, mutta tällä hetkellä tämä status on aika hyvä. Me olemme tarkastelleet näitä kysymyksiä eri jäsenvaltioissa ja tässä näkyvät nämä maiden liput. Eli olemme saaneet 12 maasta valtioita, mutta tämä tutkimus jatkuu edelleen. Ja tulevaisuudessa yritämme saada vielä lisää vastauksia ja tässä valiokunnassa voidaan varmasti sanoa, että tämä on tärkeä aihe. Ensimmäinen kysymys. Eli onko maassasi laissa tunnustettu tämän työtä tekevän puolison rooli? Kymmenessä maassa vastaus on kyllä, kahdessa ei. Eli tästä pieni huomio. Eli kun meillä on määritelmä siitä, mikä on työtä tekevä puoliso, niin se on tärkeää, että meillä on selkeä määritelmä. Ja meillä on tämän sukupuolten tasa-arvon instituutin määritelmä, mutta en tiedä, onko tämä riittävä määritelmä, koska joissain maissa on huomattu, että naiset maaseudulla ovat tehneet 15 tunnin työsopimuksen ja heillä on sitten työntekijän status, mutta sen lisäksi he tekevät 30 tuntia työtä jossain muualla. Eli tämä 15 tuntia, se on katettu sosiaaliturvan osalta, mutta näiden 30 tunnin osalta ei ole mitään turvaa, eikä sellaista myöskään voi saada ennen kuin hänet tunnustetaan tällaiseksi työntekijäksi. Eli meillä pitää olla sellainen status, että kaikki, tämä kattaa kaikki naiset, jotka ovat töissä maaseutu, maaseudulla. Eli tämä oli tosiaan ensimmäinen ja tärkeä kohta. Ja sitten, onko massa sellainen laki, että näiden työtä tekevien puolisoiden täytyy maksaa sosiaalimaksuja? Eli tästä näkyy, että kahdeksassa maassa tämä on velvollisuus. Yhdessä se on vapaaehtoista, mutta kaikki tekevät sen. Toisessa se on vapaaehtoista ja jotkut tekevät näin. Ja sitten yhdessä maassa näin näitä maksuja ei suoriteta. Eli tästä huomio. Kun näistä sosiaalimaksuista sovitaan, niin täytyy nyt katsoa, miten ne lasketaan. Tietyissä maissa on järjestelmiä, mutta ne olivat puolison nimissä nämä maksuasiat. Ja meidän täytyy nyt antaa näkyvyyttä näille puolisoille. Ja joissain valtioissa naisen nimi näkyy näiden sosiaalimaksujen osalta. Eli tässä meidän täytyy nyt varmistaa, että mies ja nainen maksavat näitä sosiaalimaksuja, mutta sitten sosiaaliturva myöskin sitten on kattava. Ja sitten nämä kolmas kysymys, miten nämä maksut määritellään. Ja miten ne liittyvät sitten sosiaaliturvan tasoon. Sitten sosiaaliturvakysymykset. No en nyt voi mennä näihin yksityiskohtiin. Te voitte nähdä tästä kaaviosta nämä maat, joissa näitä sosiaalimaksuja on ja sosiaaliturvapalveluita ja mitä oikeuksia on. Mutta tässäkin haluaisin todeta, että meidän täytyy olla hyvin valppaina. Joissain EUn jäsenvaltiossa tilanne on sellainen, että siellä on jo lapsilisä olemassa ja se lisätään miehen tuloihin. Eli ja mitä tulee sitten tiettyihin terveyspalveluihin, niin ne sisältyvät tämän kumppanin sosiaalimaksuihin. Eli täytyy katsoa, mitä lisäarvoa näillä maksuilla on. Joskus tämä lisämaksu ei anna mitään lisäarvoa tämän sosiaalisen statuksen osalta. Ja esimerkiksi Irlannissa on erilaisia mahdollisuuksia ja siellä on vapaaehtoisia maksujärjestelmiä ja sillä tavalla voi sitten nauttia näistä oikeuksista. Ja tämä on tietysti esimerkki, joihin tietyissä maissa pitäisi pyrkiä. Ja sitten viimeinen elementti, tärkeä kysymys, jäsenvaltiolta on kysytty, että onko tämä status, joka työtä tekevällä puolisolla on, onko se hyvä. No tästä nyt näette, että viidessä maassa ei ole vastattu tähän kysymykseen tai siellä on epävarmoja. Eli tässä nyt epäröidään sen suhteen, onko vasta, kysymys vastaus myönteinen vai kielteinen. Ja Haluaisin vielä tehdä neljä päätelmää tämän tutkimuksen pohjalta tälle valiokunnalle. Eli ensinnäkin, no, te puhutte tietyistä asioista, esimerkiksi vapaasta, esimerkiksi äitiyslomasta, lastenhoidosta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta myöskin pitää miettiä sosiaalista suojausta miljoonille naisille, jotka ovat mukana maataloudessa ja, sit, ja ottaen huomioon miljoonat pienet yritykset Euroopassa. Eli näkyvyys on tärkeää, mutta myöskin sosiaaliturva naisille ja meidän täytyy varmistaa, että heidät katsotaan mahdollisimman hyvin sosiaaliturvan osalta. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa, että nämä maksut ovat oikealla tasolla ja että niitä käytetään käytetään tehokkaasti, että niissä on lisäarvoa, kun ajatellaan niitä tehtäviä, jotka liittyvät sosiaaliturvaan, esimerkiksi lisäeläkemaksut ja muut. Ja kolmanneksi sosiaaliturva, joka koskee työtä tekevää puolisoa, niin sehän on hyvin läheisessä yhteydessä tähän työ- ja perheelämän yhdistämiseen – Ja nyt teidän täytyy ehkä miettiä, voisitteko te valiokunnissa toimia niin, että tutkitaan tämän työtä tekevän puolison statusta, ja sitten voimme saada vastauksia kaikista jäsenvaltioista, ja sitten voimme tehdä kunnollisia suosituksia, ja voimme kehottaa sitten jäsenvaltiota kehittämään tätä statusta omassa maassaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, Bokerman. Ja seuraavaksi professori Irina Kotowska. Hän on Varsovan talousyliopistosta. Olkaa hyvä. Kiitos mahdollisuudesta puhua tästä erittäin tärkeästä aiheesta, siitä miten on mahdollista jakaa hoivatyö ja perinteinen työ Meillä oli juuri kolmen vuoden hanke koskien perheen roolia yhteiskunnassa. Ja lopullinen raportti oli sellainen, että me laadimme suosituksia, jotka ovat linjassa teidän direktiivinne kanssa. Vanhempain vapaa-direktiiviä ei voida lykätä, ja nyt on mahdollista puhua tämän tyyppisestä komission aloitteesta. Mihin haluaisin kiinnittää huomionne? Mielestäni asiakirjanne oli hyvin jäsennelty argumenttien kannalta makrotason argumentit, miksi tämä aloite on tarpeen. Mutta me tarvitsisimme myös tietoa siitä, miten tämä asia voitaisiin nähdä perhe kotitalousnäkökulmasta. Minä haluaisin jakaa teidän kanssanne tuloksia. Toinen asia on se, että vanhempainvapaa on tärkeä kohta, kun halutaan yhteensovittaa yksityis- ja työelämä. Se on tärkeää myös, jos ajatellaan yksilöiden ja perheiden sosiaalisia oikeuksia. Puheenvuoroni lopuksi minä haluaisin kertoa, miksi me tutkijat olemme sitä mieltä, että tämä aloite on erittäin tärkeä potentiaalinen kannustin. Jotkut aatteet nousivat jo kollegojen toimesta esiin, en niitä toista. Haluaisin kiinnittää huomionne muutaman valikoitun asian. Elämme aikaa, jolloin perhe on muuttumassa. En ajattele nyt ainoastaan väestön rakennetta. Perheissä on vähemmän lapsia. Perheiden tilanne on epävakaa johtuen kasvavista avioeromääristä ja myös institutionaaliset muutokset, perhemuodot ja elämän kirjo ylipäätään on muuttumassa. On tärkeää myös, että omaishoito ja taloudellinen vastuu jaetaan perheessä. Työt ovat epävarmoja, tulot ovat epävarmoja, naisten työllisyys perheen näkökulmasta on keino vastata näihin talouden epävarmuuden haasteisiin. Haasteet, joita se perheelle tuo. Työmarkkinoiden dynamiikasta johtuen on mahdotonta vetäytyä pitkäksi aikaa työmarkkinoilta – ja palaminen työmarkkinoille menestyksekkäästi ei ole mahdollista. Me elämme pidempään ja tarvitsemme pitkää pidemmälle aikavälille enemmän säästöjä. Työ, tulo molemmille vanhemmille on tae kaikkien hyvinvoinnille. On tärkeää kaikkia näitä asioita mietitään, kun puhutaan työ- ja yksityiselämän tasapainosta. Kun katsotaan yhteiskunnan rakennetta ja ajatellaan tilannetta, niin ihmiset ovat ikääntyneempiä, mutta on myös enemmän ihmiset, jotka ovat riippuvaisia avusta, vaikka lääketiede onkin kehittynyt. Omaishoitajien tarve kasvaa, mutta perheiden mahdollisuudet tukea näitä hoidettavia laskee. Tämä johtuu siitä, että perheiden verkostot ovat pienempiä, mutta myös siitä syystä, että omaishoitajat ovat useimmiten työmarkkinoilla. Toisaalta on tärkeää, että työmarkkinoilla on naisia, koska työmarkkinoilla on tarvetta työntekijöille. Nämä kaikki elementit liittyvät toisiinsa ja ruokkivat tätä keskustelua siitä, kuinka tärkeää on, että naiset osallistuvat työmarkkinoilla. Lisäksi on tärkeää, että miehiä rohkaistaan toimimaan omaishoitajina. Tämä on tärkeää niin perheiden kannalta kuin myös yhteiskunnan kannalta. Miksi tämä direktiivi on mielestäni erittäin tärkeä aloite? Ensinnäkin on tehty tutkimuksia. Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimuksia, jotka selkeästi osoittavat, että perhetasolla on erittäin tärkeää, että miesten oikeudet, isien oikeudet tunnustetaan sosiaaliseksi normiksi, eikä ainoastaan mahdolliseksi eduksi. Perheen tasolla, jos halutaan vastuut jakaa tasaisesti, niin tämä on erittäin hyvä suunta. Sitten eri kvalitatiiviset tutkimukset, kyselyt ovat osoittaneet, että isyysvapaa pitäisi katsoa ei mahdollisuutena, vaan sosiaalisena normina. Lisäksi on työnantajien toimia tutkittu meidän tietoja niihin liittyen. tulokset osoittavat selkeästi, että kun on yksilöity oikeus vanhempainvapaaseen, niin se saattaa olla hyvä keino rohkaista työnantajaa siitä, että tämä on hyvä asia. Tämä helpottaa isille, isille sitä, että nämä voivat käyttää asetusta hyväkseen, mikäli tästä tulee sosiaalinen normi ja yleisesti hyväksytty ilmiö. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että vanhempain vapaalla on positiivinen vaikutus perheelämään. Ensinnäkin Pohjoismaiden tietoja tutkittaessa – jos vanhempainvapaat ovat olleet jo pitkään olemassa ja tietoja on olemassa siitä, miten vanhempainvapaat vaikuttavat perheelämän järjestäytymiseen, niin osoitettiin, että isyysvapaa varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla mm, liittyy tiiviisti yhtenäisiin avioliittoihin. Lisäksi isyysvapaa perheessä on vähemmän jännitteitä perheen sisällä. Lisäksi on näyttöä, että pidetty isyysvapaa helpottaa siirtymää, kun siirrytään kaksilapsisen perheeseen. Tässä auttaa vanhempia täyttämään kaikki ne tahdot, joita aikuisilla vanhemmilla on vanhemmuuteen liittyen. Tästä voitaisiin ottaa mallia muualla Euroopassa. Mitä tulee vanhem... vanhanhoitoon, niin edelleen olla sitä mieltä, että perheet ovat erittäin tärkeä asia nykyyhteiskunnassa koetaan, että on osoitettu, että työssä käyvät kokevat tärkeämmäksi sen, että voidaan hoitaa, että voi hoitaa omia ikääntyviä vanhempia. Tämä viiden päivän hoitoloma on ensimmäinen askel sitä kohtaan, että voidaan saada laajamittaisemmat vapaat joskus myöhemmässä vaiheessa. ihmiset ikääntyvät, emmekä me voi odottaa, että kaikki jäävät markkin, työmarkkinoille pidemmäksi aikaa. Tämä kuitenkin on positiivinen perheen kannalta. Viimeinen asia. Me olemme tarkistaneet, että täytäntöön pannut toimet saattavat vaikuttaa – mieltymyksiin joidenkin toimien kohdalla. Luomalla ehdotuksia me voimme vaikuttaa ihmisten käytökseen, ihmisten tapaan havainnoida asioita. Me voimme vaikuttaa siihen tapaan, jolla isät näkevät isyysvapaat. On tärkeää, että hoitovastuu ja tulot jakautuvat tasaisesti eri vanhempien välille perheen sisällä. Minä haluaisin vielä puhua tästä lausunnosta, joka on meidän tutkimuksessa. Me vetoamme komission ja parlamentin, etteivät nämä lykkää tätä esitystä ja sen täytäntöönpanoa. Haluan kiittää mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. Professor Irena Kotowska, and now... Kiitoksia. Seuraavaksi Paula panseri Hän on Kofasen edustaja. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, and for... Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilaisuudesta puhua teille tänään. Edustan Kofase Families Europe järjestää. Tämä on meille tärkeä tilaisuus. Kerron ensin, ketä me olemme. Jotkut eivät välttämättä meitä tunne. Kerron myöskin näkemyksistä näkyyttää työn ja perheelämän yhdistämisen ja omaishoitajiin. Kofase Families Europe on pluralistinen järjestö, mukana on 60 alajärjestöä 24 EUn jäsenvaltiosta. Meidät perustettiin 1958 vuotta Rooman sopimuksen jälkeen. Olemme kasvaneet yhdessä EUn kanssa. Mukana taikka taustalla EUn työllisyys- ja sosiaalista innovaatiota koskeva ohjelma. Parempi yhteiskunta kaikille perheille on meidän mottomme ja työ- ja tasapaino on jäsentemme mielestä tärkeimpiä prioriteetteja, jotta yhteiskunta on parempi kaikkien perheiden kannalta. Teemme työtä lukuisin aiheiden parissa. Tämä ei välttämättä näy kovin hyvin, tämä kaavio, mutta tarvitsemme kaikkia asioita aina kasvatuksesta ja koulutuksesta ja työn tasapainottamiseen ja joustavuuteen. Perheulottuvuus halutaan mukaan kaikkeen ja perheiden ääni täytyy saada kuuluviin ja Täytyy ottaa myöskin perheiden erilaisuus kaikissa EUn toimielimissä ja politiikassa. Mitä tulee työterveyden yhdistämiseen? Voisin painottaa meidän lähestymistapaamme, jota me noudatamme vuosikausia. Tässä on palapeli kuvattuna, koska jokainen perhe on erilainen ja kaikilla perheillä on erilaiset tarpeet, joten, joten yhden ratkaisua ei ole, kun on kyse työperheelämän sovittamisesta yhteen. Kaikilla perheillä täytyy olla turvaverkosto ja sellaisia toimia, joihin voidaan ryhtyä, jotta perheen tarpeet, tarpeet erityistarpeet saadaan tyydytettyä, kun on kysymys lasten hoivasta, vanhuksen hoidosta, vammaisen hoivasta perheessä ja niin poispäin. Kutsumme tätä nimellä RST, resurssit, palvelut ja aika, resources, services, time. Nyt tätä tästä resursseja, että saadaan oikeudenmukaisemmat verojärjestelmät esimerkiksi, ja tulon täytyy jakautua sellaisella tavalla, että ihmisillä on kunnollinen elämä. Lisäksi pitää olla palveluita, lastenhoitoa, vanhustenhoitoa, vammaistenhoitoa ja hätätapauksia varten hoitoa, mutta myöskin aikaa. aika olla yhdessä lomien yhteydessä, mutta myöskin joustavia työaikoja. Ja tässä täytyy noudattaa ajattelua. Työ- ja perelämän yhdistäminen on usein nähty asiaksi, joka hyödyttää nuoria äitejä, jotka voivat sitten huolehtia lapsistaan. Niin lähestymistapa nyt on muuttamassa, mutta edelleenkin erittäin tärkeää ottaa huomioon työelämän tasapaino koko elinkaaren aikana. Kyse ei pelkästään nuorten äitien tai vanhempien asiasta. Kuten te mainitsitte syyskuussa päätösohjelmassanne, ne työperäinen perheen on kaikille hyväksi. Kenties tässä kannattaa painottaa, että tässä on sukupuolen ulottuvuus merkittävässä asemassa kun on kyse hoivatyöstä ja tietyn ikäisistä ihmisistä. Yli 45-vuotiaat naiset kaikkein useimmin huolehtivat lapsistaan, jotka eivät ole vielä taloudellisesti riippumattomia. Heillä on myöskin lapsenlapsia ja myöskin vanhe, vanhentuvat tai ikääntyvät vanhemmat. Naiset eivät pidä huolta pelkästään omista vanhemmistaan, vaan kaikista sukulaisistaan, myöskin miehensä vanhemmista. 26. huhtikuuta komissio ehdotti työ- ja perheen yhdistämistä koskevaa pakettia, jossa on direktiivi ja tiedonanto. Mukana on monia lainsäädännöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä aloitteita, joilla saadaan aika muutoksia. Tätä vaati myöskin Euroopan parlamentin päätös nousemassaan viime syyskuussa. Blinkevich Juutte oli silloin esittelijänä. Tämä paketti sai tukea monilta kansalaisjärjestöiltä mukaan luettuna Kofase Families Europe-järjestö. Tämä on yhdeksän oikea tapa toimia. Olemme iloisia siitä, että komissio ymmärsi meidänkin vaatimuksemme ja teki ehdotuksen konkreettiseksi ehdotukseksi, te teki konkreettisia ehdotuksia voida ratkaista perheen ongelmia. Kofase katsoo, että erityisestikin kuilun partaalla perhe täytyy ottaa huomioon. Useat perheet ovat kuilun parha- par- partaalla. Täytyisi löytää strategioita ja ratkaisuja perheelle nyt, eikä myöhemmin. Lisäksi teemme yksityiskohtaisen arvion työ- ja perheen yhdistämisestä ja tätä koskevasta paketista. Meidän arviomme, kuten kollegakin sanoi, on se, että meidän nähdäksemme tämä ehdotettu paketti on oikein hyvä. Siinä on hyvä lähestymistapa ja se on todellakin mahdollisuus Euroopalle osoittaa inhimilliset kasvonsa ja se, että se pystyy samana aikaan muutoksia kansainvälisten etujen mukaisesti kaikkien ihmisten elämässä, jotka asuvat Euroopassa. Kyse konkreettista toimista, on EU ryhtyy toivon mukaan. Tämä ehdotus menee läpi ilman, että sitä vesitetään tai estetään, eikä tässä ryhtä ideologisiin keskusteluihin, koska kyse ei ole ideologista, vaan asiasta, että perheet tarvitsevat perheet tarvitsevat kipeästi tätä pakettia. Me vaadimme sitä, että tiedonantojen direktiivisten täytäntöön nyt keskittyisi vain muutamaan seikkaan, jotka liittyvät hoivatyöhön, omaishoitoon. Me katsoimme, että meillä on kolme tärkeää asiaa, jotka ovat tarpeen. Ensinnäkin palvelut, toiseksi lomajärjestöt ja kolmanneksi joustavat työjärjestelyt. Autan palveluista. Katsomme, että kun tuemme omaishoitajia, tämä tarkoittaa myöskin palvelujen tarjoamista silloin, kun on kyse aktiivisesta osallisuudesta ja siitä, että tuen saaja, hoivatyöntekijä, että ovat kaikki riippumattomia. Kyse pelkästään hoivatyöstä, vaan myöskin siitä, että tuetaan ihmisten pysymistä työmarkkinoilla niin Sanoit, että ihmiset haluavat pysyä edelleenkin työelämässä. Eli pitää tarjota palveluita yhteisötasolla, jo, laadukkaita työtä ja laadukata palveluita, mikäli palvelu ei ole hyvä. Perhe ei koskaan tätä palvelua käytä omaisensa kohdalla. Palveluiden täytyy olla helposti saatavilla, mikä on liian kaukana, eikä vammainen pääse palveluiden piiriin, tämä ei toimi. Niin täytyy olla myöskin huokea hintaisia, mikä kustannukset liian suuret, ja perheet ja heidän omaisensa eivät enää pysty tekemään työstä työtä, että palvelusta voitaisiin maksaa, eikä tässä ole mitään älyä. Rakennerahastoja, ISF ja että voitaisiin käyttää merkittävällä tavalla. Täten voitaisiin rakenteita, infrastruktuuria, koulutusta ja parantaisiin palvelun laatua. Tämän asian pitäisi kiinnittää huomiota. Hyvin paljon työtä on jo tehty. Meidän täytyy tehdä vielä enemmän työtä sen varmistamiseksi, että myöskin seuraavalla ohjelmakaudella on varoja työ- ja perheelämän yhdistämisen edistämiseksi. Ja hoitotavoitteet, muiden kuin lasten hoitotavoitteiden lisäksi niin kuin Barsinossa todettiin, meidän pitäisi ryhtyä pohtimaan erilaisia indikaattoreita, niitä ei puhuta pelkästään lastenhoidosta. Tiedon kerääminen on tarpeellista ja myöskin paljon vertailu, kun on kyse pitkäaikaisoivasta ja eri palveluista, joita tarjotaan ja, ja tarvitaan. Kaikki eivät tarvitse samoja asioita. Mikäli tarjonta on samaista kaikille Euroopassa. Ei välttämättä tämä ole hyväksi, koska ihmisillä on erilaisia palveluita, palvelutarpeita. Lisäksi tarvitaan tukea kodeissa yhteisötasolla. Ja tämä on erittäin tärkeä tapa. Lisäksi haluaisin huomauttaa, että tukipalveluiden ei pitäisi olla pelkästään, pelkästään väline, jo ihmiset pitää olla mukana työelämässä. Tämä on tärkeä asia. Tämä on sitä pikemminkin sen jäsenval- työn perheeseen pystyvät pysymään työelämässä, mutta tarvitaan sellaista tukea, että autetaan todellakin palveluiden käyttäjiä, niin että ovat sosiaalisesti aktiivisia ja pystyvät asumaan esimerkiksi itsenäisesti. Viimeiseksi pitäisi valvoa eristystä EU-ssa ja eri jäsenvaltioissa ohjesakson yhteydessä. Samalla voitaisiin kartoita tarpeita, lomatarpeita esimerkiksi. Tässä on keskitytty omaishoitajiin, mutta on se painottaa vielä yhtä asiaa. Joissakin maissa on puutetta palveluista, niin suurta puutetta, että jotkut maahanmuuttajan naiset, siis miljoonat naiset, palkataan omaishoitajaksi, jotta henkilö hoivan tarvitsija voi asua kotona. Usein on kyse kansainvälisistä perheestä. Joskus unohdamme, että he täyttävät aukkoa joukkoa, jonka hyvinvointivaltio on jättänyt. Niillä on omatkin perheensä, ja heidän pitäisi siis voida tasapainottaa työelämänsä ja perheelämänsä, ja heidän oikeuksista täytyy pitää kiinni. Nämä naiset tekevät joka päivä työtä eurooppalaisten kodissa, ja tälle pitäisi antaa tunnustusta. Sitten edelliset lomajärjestelyt, se, että tuetaan omaishoitajia, niin että pystyvät työelämässä mukana ja yrittäisesti aikaa huolehtia perheestään ja omaisistaan. Pidämme hyvänä ehdotusta Silloin sanotaan, että viiden päivän mittainen palkallinen hoivavapaa vuodessa pidentäisiin 12 päivään. Muutama seikka vain. Tätä viiden päivän jaksoa pitäisi voida pidentää. Ja pitäisi myöskin laajentaa määritelmän sen osalta, kuka voi olla omaishoitaja. Kyse ei pelkästään lähisukulaisista liikkuvuudesta, kun on kyse ja on kansainvälisestä perheestä kyse. Meidän pitäisi myöskin ottaa mukaan sisarukset ja kaikki muut henkilöt, jotka omainen valitsee hoitajakseen, koska saattaa olla kyse muustakin henkilöstä. Henkilö kenties ei haluakaan omaistensa tukea, vaan pikemminkin ystävän tai naapurin omaishoitajakseen. Peräänkuulutamme myöskin sitä, että kartoitetaan pitkäaikaishoivan antajien lomatarpeet. Esimerkiksi kun on kyse saattohoidosta. Pitäisi kehittää jonkinlainen järjestelmä niin, että voidaan vastata tämän tyyppisen hoidon antajien tarpeeseen. Lopuksi vielä joustavista työolosuhteista. Uskoimme, että tämä on erittäin myönteinen toimi, joka on otettu mukaan direktiiviehdotuksen oikeus pyytää joustavia työjärjestelyitä hoivatyöstä tekeville. Mikäli lupaa ei anneta joustavan työaikaan, Tämä perustu täytyy antaa aina kirjallisesti. Työntekijän työnantajan pitää ottaa tämä vakavasti. Lisäksi me näemme erityyppisiä työaikajärjestelyitä. Kyse ei pelkästään työajan lyhentämisestä, vaan myöskin työskentelytapa voidaan muuttaa tai käyttää etätyötä tai älytyötä hyväksi. Yksi riski tässä on kuitenkin se, että siirrytään läsnäolokulttuurista työpaikalla sen sen kulttuurin, että aina pitää olla saatavilla. Ja kun puhutaan joustavasta työstä, mikäli sallitaan joustava työnteko, niin täytyy myöskin oikeus pistää jossakin vaiheessa yhteydet poikki. Niin ettei aina tarvitse olla langan päässä, eikä aina vastata työnantajan lähettämiin sähköposteihin esimerkiksi kolmelta aamulla. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, mainitsen nyt meillä olevan kampanjan, johon olemme ryhtyneet. Kyse on tutkimuksesta, joka liittyy siihen, kuinka paljon perhehoivaa tarjotaan. Tämän saatella saksaksi, englanniksi, italiaksi, portugaliksi, sloveniaksi, espanjaksi muun muassa englanniksi. Tämä on anonyymi tutkimus. Voitte täyttää kaavakkeen netissä. Siihen menee vain muutama minuutti. Toivottavasti tässä näkyy tämä linkki. Tämä on tutkimus edelleenkin meneillään. Hyvin paljon vastauksia on jo saatu, joten vetämme siihen, että Omaishoitajat sanovat sanasen se ilmoittavat, miten heidän, mikä heidän tilanteensa on. Kiitos. Much for all your introductions now. Kiitoksia näistä alustuksista. Nyt voitte sitten esittää huomiota tai kysymyksiä. Ensimmäisenä Sogor, olkaa hyvä. Very much. Uh, Kiitoksia. Becker pyysi minua sanomaan muutaman sanan. Hän nyt ei voinut jäädä tänne ja minulla on vielä omiakin kommentteja. 7 prosenttia hoivanantajista Euroopassa ovat perheenäseniä tai ystäviä, useimmiten naisia. Monet jättävät työnsä pitäkseen huolta perheenjäsenistään. Tämä ei ole menetys vain työmarkkinoille, vaan se voi olla myöskin tulonmenetys ja se saattaa olla riski fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Nämä hoidonantajat ovat tärkeä osa Eurooppaa ja meidän täytyy arvostaa heidän työtään ja uhrauksia. Meidän täytyy tukea näitä hoivanantajia ja joustavammat työajat voivat olla mahdollisuus tasapainottaa työ- ja perhe-elämän välistä suhdetta. Ja me arvostamme komission ehdotusta ja sitä, että olisi oikeus viiden päivän maksulliseen lomaan vuodessa ja myöskin täytyy työajoista ja työpaikoista tehdä joustavampia. Ja hoivanantajat joutuvat usein joutuvat jättämään työnsä. Ja Euroopassa pitää kertoa, kuinka tärkeää työtä nämä ihmiset tekevät sosiaalisen hyvinvoinnin hyväksi. Ja toisaalta haluaisin vielä itse lisätä, että olen peloissani tämän direktiivin kielteisistä vaikutuksista. Tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti hoivanantajiin ja niihin, joita hoidetaan. Yksi esimerkki. Tietääkseni Saksassa on yli 200 000 perhettä, jotka ovat riippuvaisia ja tai jossa hoidetaan perheenjäsentä. Ja jos Itä-Euroopasta tämän direktiivin myötä näiden hoivanantajien lähettäminen Itä-Euroopasta Länsi-Eurooppaan olisi käytännössä mahdotonta. Kiitos. Kiitos, Ten Jongerius. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille mielenkiintoisista puheenvuoroista. Tämä on hyödyllistä, kun suunnittelemme tulevaa työtämme tämän ehdotuksen ympärille. Työ- ja yksityiselämän tasapaino on mielenkiintoinen asia. Ja nyt haluaisin puhua tästä epävirallisen ja virallisen työn erosta. työ- ja yksityiselämän tasapaino välttämättä ole mitattavissa. Ei toteudu epävirallisen hoidon kohdalla. Matalapalkka ihmiset eivät voi maksaa terveydenhuollosta tai hoitajista. Ja mietin tässä, onko komission ehdottamassa direktiivissä nostettu esiin se, että työntekijöillä on oikeus hoitaa omaisia viiden päivän aikana vuodessa. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä sellaisille ihmisille, jossa hoitoa tarvitaan pidemmäksi ajanjaksoksi. Tämä asia on nostettu esiin, että kyse ei ole valinnasta, toki on valinta, miten tilanteeseen reagoi. Mutta ihmiset joutuvat kohtamaan sellaisen tilanteen, jossa lapsi, vanhempi tai vammainen perheenjäsen tarvii tätä epävirallista työtä, epävirallista hoivatyötä. Kysymykseni kuuluu, mikäli perheellä on eräs perheenjäsen, joka, jolla on pitkäaikainen pysyvä vamma, niin miten, mikä on tällainen, miten tämän tyyppisessä tilanteessa toimitaan? Minä olen kiitollinen siitä, että mainitsit joustavat työajat, se on ratkaisu monen tilanteeseen, mutta ei kaikkiin tilanteisiin sellainen tilanne, jossa työntekijällä on pienet tulot ja sitten on sukulainen perheenjäsen, jolla on pysyvä haitta ja joka tarvitsee tämän matalapalkkaisen työntekijän panosta kotona. Kysymykseni kuuluu, miten parlamentti voisi ottaa tulevat askeleet siten, että virallinen hoito olisi kaikkien ulottuvilla, olisi mahdollista kaikin tuloisille ihmisille. Tämä viisi päivää hoitovapaata on hyvä asia, mutta se ei riitä. Sitten Barcelonan kriteereistä, auttaako, auttavatko ne, kun työstetään tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten sellainen kysymys, onko tässä vaiheessa – olemassa virallista tietoa, jossa seurataan virallisen hoidon hintaa ja onko tämä mahdollinen ratkaisu. Mikä on virallisen hoidon hinta jäsenvaltioissa ja onko näkemystä siitä, mikä on hoidon hinta ja mikä on hoitotuki, jota jäsenvaltioissa saadaan siten, että voitaisiin nähdä, kuinka suuri ongelma on kyseessä. Mutta tässä siis minä ynnäilen näitä eri rakennuspalikoita. Matalapalkka työ, viiden päivän hoitovapaa, niin kyllä tässä on ongelma. Haluaisin tietää, onko olemassa lukemia jotta voitaisiin todellakin käsitellä tätä aihetta. Kiitos. Thank you. I'll give the floor. Kiitos sitten Manska. Um, velmi pekne. I'm going to speak Slovak, so if you can put your... Yeah. Um, ďakujem veľmi pekne všetkým našim speakerom za veľmi... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia mielenkiintoisista alustuksista. Tämä on tärkeä aloite olen työstänyt sitä vuosikausia. Olen, olen tehnyt työtä perheiden kanssa, joissa on vammaisia lapsia. Ja kuten täällä on monta kertaa sanottu, niin nämä ovat niitä perheitä, jotka ovat korkeassa köyhyysriskissä ja ne usein hajoavat juuri tämän vammaisen lapsen takia ja äidit sitten jäävät yksin vammaisten lasten kanssa. Ja sitten tämä hoito on tietysti 24 tuntista vuorokaudessa. Ja kun puhutaan näistä saatavilla olevista tiedoista ja palveluiden saatavuudesta, niidenhän pitäisi olla valtion tai paikallishallinnon vastuulla, niin minun maastani niin Slovakiasta ei näitä tietoja ole, mutta me teimme oman tutkimuksen ja huomasimme, että ainoastaan 30 prosenttia kunnista tarjoaa sosiaalipalveluita, 70 prosenttia ei tarjoa näitä palveluita, eli voitte kuvitella, millainen taakka tämä lastenhoito on, kun kyse on vammaisista lapsista. Se on suuri taakka perheille, lähinnä äideille. Ja tässä haluaisin nyt puuttua kahteen asiaan ja olisi hyvä, jos voisitte niitä kommentoida. Ensinnäkin perheiden tukipalvelut, eli että palveluissa ei keskitytä pelkästään vammaisen henkilön tai henkilön, joka tarvitsee hoitoa, vaan pitäisi keskittyä koko perheeseen. Esimerkiksi saattaa olla perhe, jossa yksi lapsi on vammainen, toinen ei. Eli silloin olisi hyvä, ja tätä olemme yrittäneet tehdä myöskin Slovakiassa, Eli nämä palvelut kohdennetaan myöskin tähän terveeseen lapseen. Mikäli äiti jää kotiin vaikka vammaisen lapsen kanssa, niin silloin jonkun täytyy viedä toinen lapsi kouluun. Eli ei tarvita palveluita ainoastaan vammaiselle henkilölle, vaan koko perheelle. Silloin kun pitää siivota tai käydä ostoksilla, niin silloin ehkä tarvitaan lisäpalveluita. Eli meidän täytyy puhua näiden perheiden palveluista. Ja sitten toinen aihe on myöskin tärkeä. Eli palkitaan näitä hoidon antajia, lähinnä naisia. Nämä ovat hyvin päteviä naisia. He auttavat näitä monia, monella tavalla koulutuksen, lääketieteen alalla. Eli kun nämä hoivanantajat pitävät huolta lapsistaan, niin he saavat taitoja, joita muille ei välttämättä kehity. Eli nämä naiset tarvitsevat tiettyjä taitoja, he hankkivat ne. Ja meidän täytyy nyt yksilöidä nämä taidot. Eli kun äiti tai isä päättää hakea työpaikkaa jossain vaiheessa, kun häntä ei enää perheessä tarvita niin paljon, niin silloin hänelle pitäisi olla näitä tunnustettuja taitoja. Itse olen tavannut naisia, jotka sanovat, että oli kymmenen vuotta kotona eikä osaa mitään, mutta se ei pidä paikkaansa, heillä on erityistaitoja. Ja yhteiskunnan pitäisi mahdollistaa sen, että naiset voivat hyödyntää näitä taitoja ja saavat siitä myöskin palkkaa. Tämä on tietysti hyvin monimutkainen kysymys. Siihen liittyy monia näkökulmia. Ja olisi hyvä, jos me kaikki yhdessä pystyisimme löytämään vastauksia tiettyihin kysymyksiin, jotta meillä olisi parempi asema näille hoivanantajille Euroopassa. Kiitos. Rockford. Kiitos sitten Hosford. Okei. Okay. You didn't ask for... Ai te ette halunneetkaan puheenvuoroa. Selvä. Eli sitten Haakin. Hän ai. Kiitoksia. Tervetuloa kaikille puhujillemme tänään. Minä tunnen Eurocares ja Kofasen jo pitkältä ajalta voiva työtä käsittelevän interryhmän puitteissa. Usein huomasin, että te neljä olitte pitkälti samaa mieltä. Tämä on hyvä asia. Ainakin askel oikeaan suuntaan. Ja on tärkeää myöskin, että te tiedätte, että meidän valiokuntamme ja itse asiassa koko parlamentti on lukuisia kertoja antanut päätöslauselmia ja muita tekstejä ja peräänkuluttanut niissä hyvin pitkälti sitä, mitä tässä paketissa nyt on. Ihmiset puhuvat joskus demokratian vajeesta sen välillä, mitä me teemme ja mitä käytännössä tapahtuu, mutta tässä asiassa ainakin voimme sanoa, että menemme hyvään suuntaan. Tätä taustaa vasten Voimme tietenkin pohtia, miten voidaan vielä parantaa tilannetta entisestäänkin. Minulla olisi muutama kysymys, mutta vielä yksi kommentti. Kuten Eurocares järjestön, josta sanoi, usein ihmiset eivät voi tehdä valintoja. Onko omaishoitaja vai ei? Se saattaa muuttua yhdessä yössä. Mikä tarkastelemme hoivatyön tekijöitä Euroopassa – heidän rooliaan. Mikäli meillä ei olisi omeshoitajia, terveydenhoitojärjestelmämme romahtaisi ja sosiaaliturvajärjestelmä romahtaisi. Uskon, että yhteiskunta todennäköisesti ei nykymuodossaan voisi toimia, mikäli hoivatyöntekijöitä ei olisi. Siksi lainsäädännön täytyy pysyä mukana kehityksessä. Erityisestikin kun on kyse väestön ikääntymisestä, kun on meneillään – Tämä tarkoittaa sitä, että me kaikki elämme pitkään. Se on hyvä asia, mutta tästäkin syystä ehdotus on niin kovin tärkeä. Kysymykseni tai kommenttini ovat seuraavat. Lukuisat kollegat ovat puhuneet tarpeesta pidentää hoivavapaa tai jäsenvaltioissa järjestelmä. Meillä Irlannissa on paljon pidempi hoivavapaa kuin monissa muissa maissa. Kenties voisimme katsoa jäsenvaltioiden käytänteitä – ja pidempiä lomajaksoja ja katsoa, voisimmeko muut jäsenvaltiot ottaa opiksi. Ja tämän valossa sitten parantaa meidän ehdotusta. Onko tämä kenties liian kunnianhimoista? Me kaikki tunnustamme, että parannukset ovat tarpeellisia, mutta onko tämä teidän mielestä liian pitkälle menevää? Te puhutte joustavuudesta. Puolainen kollega mainitsi yksikohtaiset oikeudet vanhempain vapaaseen. Miten saadaan työnantajat vakuuttuneiksi, niin että tulet tähän mukaan? Kysymyksiä teille kaikille on seuraava. Uskotteko, että ehdotuksen saattaa olla samantyyppisiä tuloksia? Miten voidaan vahvistaa, että myönteistä kehitystä todellakin saadaan aikaan? En usko, että voimme jättää huomiota PK-yrityksiä ja sitä, kuinka me varmistaa että on joustavuutta, mutta samaan aikaan PK-yritykset eivät sitten sano, että ne menevät vararikkoon tämän vuoksi. Tämä on vaikea kysymys. Olen varma, että olette tottuneet tiukkoinkin kysymyksiin. Kuulisin mielelläni teidän näkemykseen tähän. Puhumme täällä hyvinkin paljon sukupuoliulottuvuudesta. Voitteko kertoa jotakin lukuja eu tasolta sen osalta, kuinka paljon mies- ja naispuolisia omaishoitajia 60-40 on tämä jakauma. Yhä useampi mieskin tekee omaishoitotyötä. Tämä eroaa, eroja saattaa edesemmältä välillä. Minun kiinnostaisi tämä puoli. Kiitos Helin Regnan. Thank you very much. I mean... Kiitos oikein paljon. On hyvä, että tästä aiheesta puhutaan. Se, että työ- ja yksityiselämän tasapainosta puhutaan. Nämä ovat tosi elämään liittyviä asioita. Tämä Slovakian esimerkki oli hyvin täsmällinen. Minä haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on, että on olemassa yleiset puitteet sille, että kotona tapahtuva hoito standardoitaan ja tunnustetaan siten, että näillä ihmisillä saadaan oikeat taidot ja oikeanlainen urapolku. Tämä on kansallinen eurooppalainen asia. Nyt kysymykseeni. Virallista hoitoa tarjoavat käyttävät 50 prosenttia niistä varoista, joita he saavat, jotta voivat hoitaa paremmin. Onko mahdollista, että voitaisiin säännellä niitä yrityksiä, jotka tarjoavat hoitoa? Kiitos. Mr. Martin. Mr. Martin. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä esityksistä. Ehkä nyt vähän rikon tätä tunnelmaa, mutta tässä nyt on näitä ristiriitoja ja yhdestä näistä nyt keskustellaan. Me kaikki haluamme parantaa näiden perheiden ja hoidonantajien tilannetta. Usein kyse on naisista, tai työntekijöistä, jotka tulevat kauppoihin tai maatiloille. Joten meidän täytyy nyt vähän miettiä, minkä tyyppistä yhteiskuntaa haluamme kehittää. Ja minä tuen tätä aloitetta, vaikka se onkin riittämätön, sitä pitää vielä parantaa, mutta tämä on ihan hyvä lähtökohta. Mutta yhteiskunnassa täytyy nyt miettiä, minkälaista mallia haluamme se, mistä nyt puhutaan, niin se on täysin päinvastaista kuin se, mitä komissio budjettiesityksessä ehdottaa. Komission ja neuvoston politiikka tällä hetkellä on sitä, miten näitä työkustannuksia voitaisiin vetää alaspäin. Miten maksetaan mahdollisimman vähän näitä kuluja. No, nyt puhutaan näistä sosiaalimaksuista – jotka ovat taakka ja sitä pitäisi keventää. Eli tässä nyt on näitä ristiriitoja. Ikävä kyllä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ehkä estää sen, että Itä-Euroopasta ei voida tulla Länsi-Eurooppaan hoitamaan näitä sairaita henkilöitä. Eli tässä nyt unohdetaan, että itä-eurooppalaisillakin on perheitä. Eli tässä nyt on näitä ristiriitoja. Ja mitä teemme sitten, kun äänestämme budjetista? Olemmeko avokätisiä ja sanomme, että näin ei voida enää jatkaa? Kyse on miljoonista henkilöistä, joita ei jätetä huomioon, jotka ovat jääneet oman olen sanojaan. Emme me halua tällaista sosiaalimallia. Eli hyväksyykö neuvosto sen, että tätä uutta sääntöä sovelletaan myöskin kreikkalaisiin? Heiltähän on viety kaikki, heitä on hui, huijattu, heitä huijataan edelleen, heiltä on viety kaikki, mitä voidaan viedä. Eli mitä tämä tekopyhyys tässä oikein on? Siis tämä on ihan hyvä ajatus, mutta kuka maksaa? Kuka maksaa? Ei tämä ole mikään hyökkäys teitä kohtaan, te nyt edustatte maatalousalaa ja työnantajia. Ja työnantajat heti ensimmäisen sanovat, että on liikaa veroja, liikaa maksuja ja kaikkea muuta. Ja ylikansalliset maksavat paljon vähemmän veroja kuin sinä ja minä. Eli kuten näitä sosiaalipolitiikka on kallista. Eli meidän täytyy nyt elää näiden ristiriitojen kanssa, eli mitä mallia haluamme eri maissa ja omassa maassani Ranskassa. Presidentti No hän nyt ei ole pahin, mutta hän on kuitenkin henkilö, joka lupasi ranskalaisille, että veroja alennetaan. No totta kai ihmiset kiinnittävät huomiota siihen ja he haluavat tietää, kuka eniten laskee veroja. Mutta verot kuluvat sosiaalimalliimme ja se tekee meistä yhtenäisiä. Ja jos luvataan, että lasketaan veroja ja lasketaan näitä muita kustannuksia, niin kuka sitten maksaa kaiken tämän? Eli esimerkiksi pystyvätkö kreikkalaiset hyötymään tästä uudesta laista? Varmasti eivät. Olen ihan varma, että heille sanotaan, että ei. Ensin pitää maksaa velat ja sitten katsotaan. Eli halusin nyt puhua tästä, koska täällä nyt puhutaan hienoista asioista yhtäältä, mutta tiedän myöskin, että tähän liittyy tekopyhyyttä. Meillä on erilaisia järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa ja sanotaan, että olette hienoja, upeita ja kauniita ja onpa upeita ideoita. Ja tämän hyvä iskulause, eli parempi elämä kaikille perheille. Tässä sanotaan kaikista perheistä ja kaikista jäsenvaltioista. No meidän täytyy nyt tehdä tämä valinta yhdessä, ja se päivä sitten koittaa vuonna 2019. Thank you, Mr. Heckman. Kiitos, Heckman. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olkaa ystävällisiä ja käyttäkää kuulokkeita. Puhun Puolaa. Toki Puolan kollega varmasti ymmärtää minua. Haluan kiittää kaikkia osallistujia näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Ne olivat erittäin mielenkiintoisia ja, ja ne rikastuttavat meidän keskusteluja täällä Euroopan parlamentissa. Olen varma, että kaikki tai miltei kaikki poikkeuksia lukuun ottamatta ovat sitä mieltä, että nämä ovat hyviä ajatuksia, joita täällä on esitelty. Ne ovat hyviä ehdotuksia ja meidän pitäisi työskennellä näiden parissa. Ne olivat myös hyvin positiivisia ehdotuksia. Myös sen suhteen, mitä työntekijöihin tulee. Kaksi, olen keskustellut aiheesta kahden työnantajajärjestön kanssa Puolassa, ja he ovat tämän ajatuksen kanssa yhtä mieltä, ja he ovat seuranneet näitä yksityiskohtia seikkaperäisesti. Nyt kun puhutaan näistä yksityiskohdista, niin minä haluaisin nostaa erään asian esiin. Täällä Euroopan parlamentissa meidän pitäisi kiinnittää tähän erittäin paljon huomiota yksityisen työelämän tasapaino, sen ei pitäisi olla sellainen asia, että me suljemme yksityiskohdilta silmämme. Minä olen nuori isä, ja kun puhutaan vanhempainvapaasta ja tästä ajanjaksosta, kun niin isä ja äiti huolehtivat lapsesta syntymän jälkeen. Minä mietin, että mikä on tarkoitus. Onko tarkoituksemme se, että lapsella on hyvä olla ja haluamme tukea lasta sen jälkeen, kuin tämä syntyy? Tämä on sellainen tuki, jonka vanhemmat voivat antaa. Tämä hoito tekee lapsen ensipäivistä varsin mukavat. Vai halutaanko varmistaa, että myös isät huolehtivat lapsistaan? on selvää, ja varmasti monet ovat yhtä mieltä, että jotkut vanhemmat, jotkut isät eivät halua käyttää tämän tyyppistä tukea, kun, he, kun kyse on lastenhoidosta. Ja tässä menetetään eräs vanhemman mahdollisuus hoitaa lapsia, ja tämä tapahtuu lapsen tappioksi – ja nyt meidän analyysin aiheena tulisi olla lapsi ja lapsen hyvinvointi, eikä ainoastaan isät ja äidit. Minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että kun työskennellään näiden asioiden parissa, meidän tulee todellakin kaivaa syvältä näitä yksityiskohtia. Tärkeää on myös lisätä työnantajien tietoisuutta. Olen nimittäin erittäin vakuuttunut ja minä tunnen työnantajia, jotka mikäli laki ei ole heitä pakottamassa, niin he silti ottavat käyttöön joustavia työolosuhteita, koska nämä tietävät, että tämä lisää yrityksessä tehdyn työn laatua. Ja kaikkein tärkein tekijä tässä on mielestäni se, että lisätään koulutusta, jota annetaan työnantajille. Mikäli työnantajat uskovat, että vanhempainvapaa on hyödyksi heidän yritykselle, niin sitten he ovat innokkaampana panemassa täytäntöön tämän tyyppisiä säännöksiä ja he ovat innolla tukemassa vanhempia, jotka ovat palkollisina yrityksessä omaishoitajista, omaishoitajat, jotka huolehtivat ikäihmisistä, vammaisista. Monissa maissa tämä institutionaalinen tuki, joka näille annetaan, on erittäin pientä, varsinkin mitä tulee ikäihmisten hoitoon. Yleisesti ottaen minä haluaisin sanoa, että meillä on yksinkertainen tehtävä edessämme. Meidän on analysoitava näitä oikeudellisia seurauksia jäsenvaltioissa. Meidän on arvioitava sosiaalis, taloudellis, finanssiseuraukset, joita on. Ja mikäli arviointi tulos on positiivinen, niin me löydämme ratkaisut. Kiitos. Täällä on vielä pari puheenvuoroa ja sen jälkeen sitten kuulemme vastauksia asiantuntijoilta ihan lyhyesti. Eli osvo olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Pas pris... Kiitos puheenjohtaja. En ole tarkoittanut puhua, mutta ranskalainen kollega esitti puheenvuoronsa ja minä haluan siihen vastata. Minä kuulun poliittiseen ryhmään, joka ei halua, että ryhdytään sosiaalipolitiikkaan puuttumaan talous. Talouden tilanne tekee mahdottomaksi edistyksen ja on viitattu tarpeen, että pitää olla tehokasta taloutta. Ja minun mielestäni, kun mitä halutaan luoda työpaikkoja, niin silloin tämä on mahdoton yhtälö. Haluaisin aloittaa sanomalla, niin kuin jotkut puhujat sanovat myöskin, niin ja kiitän heitä siitä, maailmanlaajuinen velka lähialueelle annettava tuki ja kaikki muun tuki on valtaisa. Meidän täytyy kerta kaikkiaan pitää kiinni siitä, että perheet ovat ensimmäinen avun lähde. Ja tämä, tämä pitäisi antaa tunnusta. Usein kyse näkymättömästä työstä. On tärkeää, että tänä päivänä tämä tie, tu, työ tunnustetaan tunnustetaan näitä sillä Kun verhe, perhe tekee työtä, omaishoitotyötä. Tämä maksaa paljon vähemmän kuin mitä yhteiskunta sen tehdä. Perheen auttaminen, jotta he voivat edelleenkin tekevät perhettä työtä, edellyttää tiettyä sosiaalista mallia. Tämä on aina parempi asia psykologisestikin kuin toinen vaihtoehto, eikä tämmöinen vastoin talouden tavoitteita niin kauan kuin tämä pidetään kohtuullisena. Tutkimukset, joita olen nähnyt aiemmin, osoittavat, että en tiedä, ovatko sen samaa mieltä, mutta ainakin Ranskassa tilanne on sellainen, että on monia ihmisiä, jotka eivät välttämättä vaatineet palkkaa mutta on erittäin huolissaan siitä, että heiltä menivät etuudet siltä ajalta, jonka he olivat poissa työelämästä hoivatyön vuoksi. Kuinka sitten pistän prioriteettijärjestyksen, kuinka voidaan varmistaa, että mikäli joku tekee hoivatyötä, että hän ei menettäisi esimerkiksi eläkeetuuksia, niin voisivat edelleenkin kerätä eläkeetuuksia. mikäli ammattilaisista on jokin aikaa pois, niin maksan taas kaksinkertaisen hinnan. Ei saa palkkaa ja sitten kun menen eläkkeelle, eläkkeeni on pienempi. Ja tämä on pitkäaikainen vaikutus, eikä pidä unohtaa myöskään väestötieteellistä kehitystä, väestön ikääntymistä. Meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat hoivaa, mutta saman aikaan, kun ihmiset 60-61-vuotiaina jäävät eläkkeelle, he voivat myöskin auttaa tekemällä hoivatyötä. Nyt pitäisi saada tasapaino aikaan eläkejärjestelmään. Nyt kun 61-2-vuotiaat ihmiset saavat enemmän vapaa-aikaa, mikäli pääsevät aiemmin eläkkeelle. Nyt niin tarkastin myöskin heidän eläkeoikeuksien vielä yksi seikka, ja tästä syystä pyysinkin puheenvuoron minun maassani Ranskassa. Katson, että edistys on saatu aikaan, ja hienoa, että Euroopassakin edistystä tapahtuu. En lävitse kaikki eh, yksityiskohtia Ranskan järjestelmästä, en ole tähän aikaan, mutta olisin vain, vain terän elementti, joka mielestäni mielenkiintoinen. Henkilöt, jotka ovat eh, riippuvaisia muista, heillä on oikeus saada apua. Ei välttämättä riittävää apua, mutta kuitenkin julkista apua. Ranskassa joissakin tapauksissa voi olla palkansaaja ja samalla omaishoitaja Tämä on kuitenkin halvempaa kuin mikäli hoito olisi institutionaalista. Kuinka tämä sitten korvataan niin, että pystyy joskus olla, että henkilö pystyy joskus saamaan omaishoitoa, joskus sitten laitoshoitoa. Kuinka tämä hoidetaan kuntoon? Tästä kysyisin. You and the last word to Madame Kuneva. Kiitos sitten vielä lopuksi Kuneva saa viisi minuuttia. poliisi. Kiitoksia. Olen nyt iloinen, koska tämä on hyvin mielenkiintoista keskustelua ja olen iloinen siksi, että olen kuunnellut näitä ehdotuksia. Ja mielestäni nämä mietinnössä olevat ehdotukset ovat tässä mukana ja täällä on muitakin osia, jotka ovat tulleet parlamentista. Olemme tehneet tätä työtä aikaisemminkin ja haluaisin kiittää tästä tehdystä työstä. Kun ajatellaan työ- ja perhe-elämän yhdistämistä, niin usein ajatellaan, että se on lähinnä naisille tärkeä asia. Eli meidän täytyy jatkaa tätä työtä ja yhteistyötä työllisyysvaliokunnan ja naisten oikeuksien valiokunnan välillä – itse olin naisten oikeuksien valiokunnan esittelijä ja täytyy sanoa, että en koskaan olisi pystynyt tekemään kunnolla työtä ilman työllisyysvaliokunnan apua. Ja varmaan tämä pitää paikkaansa myöskin toiseen suuntaan. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Tämä vaikuttaa hyvin moniin ihmisiin. Ja jos meillä ei ole parasta mahdollista yhteistyötä, niin emme pääse parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ehkä sitten komission työllisyyden pääosastosta vielä lyhyt kommentti ehkä. Teitä on ilmeisesti kaksi komission edustajaa, eli jompikumpi teistä voisi käyttää puheenvuoron kun meidän täytyy jättää vielä aikaa asiantuntijoille, eli päättäkää itse. Onko komissiolla jotain kommentoitavaa? Niin, olkaa hyvä. Gelink from DJ. Monella Gelink työllisyyspääosastolta. Puhun nyt molempien pääosastojen nimissä. Ensinnäkin me haluamme kiittää positiivisista ja rakentavista kommenteista, joita täällä on kuultu. Yksityisen työelämän tasa-arvoehdotus, jonka komissio on laatinut. sinne pyritään vastaamaan työllisyyshaasteisiin. Naiset ovat usein aliedustettuna työmarkkinoilla ja myös monet naiset elävät köyhyydessä johtuen siitä, että he eivät ole, ole työmarkkinoilla. Lisäksi työvoima on pienenemässä, yhteiskunta on muuttumassa ja väestö on kehittymässä, ikääntymässä. Me olemme ehdotuksessa määritelleet tietyn määrän oikeuksia, mutta lisäksi olemme tehneet ehdotuksia politiikan rahoittamiselle. EU tasolla ei ole toimivaltaa koskien pitkän aikavälin hoitoa tai lastenhoitoa. Me haluaisimme kuitenkin käyttää eri rahoitusvaihtoehtoja tässä. Lisäksi puhuttiin tietojen seuraamisesta ja mm, esikuvan analyyseistä pitkän aikavälin hoidon tai lastenhoidon suhteen. Ohjausjakso on myös tärkeä osa-alue, jossa meidän mielestämme pitäisi keskittyä enemmän yksityisen ja työelämän tasapainoon, ja viime vuosina onkin saatu enemmän aikaan. Minä haluaisin kenties vielä kommentoida täällä esiteltyjä ajatuksia minä uskon, että yksityisen työelämän tasapaino, sikäli kun se on esitelty, panostaa keskittyy ennen kaikkea siihen, että luodaan reilut työolot työmarkkinoille niin miehille kuin naisille. Kyse on siis sukupuolisesta tasa-arvosta. Ja tämä hyödyttää yhteiskuntaa, taloutta ja valtioita. Puhuttiin kustannuksista. Alkuperäinen ehdotus on sellainen, että hyödyt kyllä ovat niin suuret, että ne voittavat kustannukset. Yksilölle tulee myös hyötyä miehille naisille, mutta myös talous ja valtiot hyötyvät. Naisten osallistuminen työmarkkinoille on avainasemassa tässä. Ja kun keskustellaan siitä, olisivatko pidemmät lomat tarpeen, niin tässä on tausta-ajatuksena ollut se, että mikäli on pitkään pois työmarkkinoilta, niin silloin on vähemmän todennäköistä, että saa luotua hyvän uran ja pääsee etenemään urallaan. Siksi tässä on ehdotettu omaishoidon tukea viideksi päiväksi eikä pidemmäksi aikaa. Tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot toimivat jo laajalaisemmin tässä tämä direktiivi. Tässä on siis vähimmäisvaatimuksia, joita pidemmälle jäsenvaltioiden on mahdollista mennä. Omaishoitajat, kun ottavat näitä omaishoitoa lomaa, niin on tärkeää, että tämä jakautuu tasaisesti miesten ja naisten välillä. oli keskustelua siitä, että onko pitkän aikavälin hoidosta olemassa vertailukelpoista tietoa. Tässä vaiheessa vertailukelpoista tietoa ei ole. Me olemme kuitenkin aloittaneet tutkimuksen, jossa pyritään katsomaan eri metodologioita, jotka mahdollistaisivat sen, että pitkän aikavälin hoidon suhteen olisi olemassa vertailukelpoista tietoa. ne lomat, joita me ehdotamme, eivät ole pakollisia. Ihmisillä on mahdollisuus ottaa tai olla ottamatta lomaa. Lasten näkökulmasta on nähtävissä, että lapset hyötyvät siitä, että molemmat vanhemmat ovat mukana hoitamassa heitä. Kognitiiviset ja muut taidot kehittyvät paremmin, mikäli myös miehet ovat mukana lapsen kasvattamisessa. Siinäpä minun vastaukseni. Kiitos. Thank you, Mr. Igemonos. Kiitos sitten Igemonos. Ihan lyhyitä kommentteja. Thanks a million, um, for very... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Viisi päivää. No me haluaisimme tietysti enemmän, mutta kuten sanoin, on maita, joissa ei ole mitään. Meillähän on kokemuksia tästä äitiyslomadirektiivistä. direktiivistä Eli meistä viisi päivää on aika hyvä askel eteenpäin. Jos en nyt väärin ymmärtänyt, niin nämä liiteasiakirjat komissiosta selittävät, että komissio päätti viidestä päivästä, koska nämä kustannukset ovat sama kuin kustannukset töissä poissaolosta, eli tämä on niin nollasummapeliä, eli tämä ei maksaisi mitään, jos otetaan huomioon poissaolot töistä. Sitten sosiaaliulottuvuus ja terveystuottavuus. Tämä työ- ja perhe-elämän tasapaino kysymys on osa suurempaa palapeliä. Nämä kaikki osat ovat tärkeitä ja niiden on pysyttävä tässä lopullisessa versiossa. Ja samalla me olemme tehneet paljon työtä WHOn kanssa ja terveyden pääosaston kanssa. Ja nämä potilaat ja hoidonantajat ovat tämän kysymyksen ytimessä. Eli halusin vain sanoa, että tässä on muitakin elementtejä, jotka täytyy ottaa huomioon samanaikaisesti. Ja sitten tämä koko perhe lähestymistapa. Se on ihan hyvä pointti. Ja nyt voisin kiinnittää huomionne toisen tyyppisiin hoivanantajiin, jotka ovat täysin näkymättömiä nuoret hoidonantajat, eli alle 18-vuotiaat, niitä ei enää missään tilastoissa, mutta meillä on nyt pilottihankkeita, jotka osoittavat, että kes- noin kaksi lasta jokaisessa luokassa on noin kaksi lasta, jotka pitävät huolta perheenjäsenestään, ja se on aika hälyttävä lukema. Sitten taitojen tunnustaminen. Eilen oli konferenssi, jossa käsiteltiin näitä hankkeita. Meillä on nettikoulutusta, hoivanantajille. Me tuemme heidän tarpeitaan, mutta yritimme myöskin pyrkiä siihen, että töissä hankitut taidot voitaisiin jotenkin sertifioida. No, tähän nyt on paljon vastahakoisuutta Euroopassa, mutta yhä enemmän mielenkiintoa on myöskin poliitikkojen tasolla, eli haluamme katsoa tätä hiukan tarkemmin tulevaisuudessa. Sitten näiden hoitopalveluiden arviointi. Me teemme työllisyyden pääosaston kanssa hyvin paljon yhteistyötä. Me katsomme näitä indikaattoreita pitkäaikaisuuden osalta ja siellä pitäisi olla mukana myöskin indikaattoreita, jotka liittyvät hoidevan antajien saamiin tukitoimiin. Tätäkin työtä tehdään. Ja sitten sukupuolijakauma. 75 prosenttia näistä hoivanantajista naisi, ovat Euroopassa naisia. Jos katsotaan eri maita, niin Pohjois- ja Länsi-Euroopassa tämä suhde on 55-45 ja sitten Itä- ja Etelä-Euroopassa valtaosa on naisia. No miten yritykset saataisiin sitten mukaan? Tässä on suuria etuja. Britanniassa oli järjestö, joka oli ensin konsulttipalvelu. He käyvät suurissa yrityksissä, tekevät ilmavirrasta paremman. Ja sitten British Telecom ja muut suuryritykset totesivat, että tämä vaikutti erittäin myönteisesti heidän toimintaansa. Kiitos, Sten Botma. Merci, madame la présidente. Je voudrais réagir uniquement sur deux aspects. Donc on a... Kiitos, haluaisin reagoida kahteen sekä puhuttiin kustannuksia siitä, kuka maksaa. Minä puhuin äh, puolisoiden sosiaalista asemasta Belgiassa ja muissakin maissa on pyritty parantamaan sosiaalista asemaa, joka on naisilla toteutamme esimerkiksi maataloussektorilla ja muilla sektoreilla. Naiset itse maksavat osuutensa, mutta nyt pitäisi varmistaa, että heidän asemansa parannetaan ja pitäisi mikäli itse maksavat sosiaalimaksuja, pitäisi saada erityistä, erityistä saada aikaan heidän osaltaan, kun lasketaan etuksia. Ja kun on kyse omaishoidosta, olemassa järjestelmä, joka on mahdollinen. Esimerkiksi Belgiassa on otettu käyttöön jokin aika sitten järjestelmä, joka liittyy palvelushekkiin. Se tarkoittaa sitä, että palvelut, perheet voivat maksaa hoivasta ja kotityöstä, mutta matalampaan hintaan kuin muuten. Joten tässä otetaan huomioon perheen tilanne. He maksavat palvelushekistä 9 euroa sijaan 5 euroa. Nyt on luotu pelkistä tällä järjestelmää joka estää myöskin pimeän työn tekemistä. Lisäksi on havaittu, että on yhä enemmän ihmisiä, jotka käyvät työssä ja maksavat veroja. Ja kysyn, kysyttiin, kuka maksaa kaiken. On mielestä, että tällä tavalla voidaan valtion intervention kautta auttaa perheitä. Ja samalla tulee enemmän ihmisiä työelämään, jotka myöskin maksavat avata sosiaalimaksunsa, joten kyllä on mahdollista kustannukset saada katetuksi. Professor Kotowska. Kiitos, professori Kotowska. Consider value. Minä olen sitä mieltä, että tämä on arvokas ehdotus sikälikin, että tämä lisää tietoisuutta siitä, että tarvitaan kunnollisia tietoja. Tarvitaan tietoja hoitopalveluiden tarpeesta. Nämä ovat hyvin pirstaleisia nämä tiedot, joita meillä on ministeriöt antavat tietoja hoivapalveluista, mutta me tarvitsemme myös tilastotietoja kyselyistä liittyen hoitopalveluihin. Meidän pitäisi kysyä siis tilastotekijöiltä, että näissä kyselyissä kysytään erilaisia tietoja, kysytään talouden toiminnasta, mutta itse hoivapalvelusta ei kysytä riittävästi. Paitsi siitä kerran kymmenessä vuodessa saatetaan saada tietoja. Tämän tyyppisiä tietoja, joita tarvitaan. Minä haluaisin vastata kysymykseen perheistä, joissa on vammaisia lapsia. Ei minä voisin puhua Puolan tilanteesta muutamalla sanalla. Minun mielestäni tätä lähestytään hyvin hajanaisella tavalla. Ministeriöillä on joitain tietoja, lisäksi perhepolitiikka. Sosiaaliministerillä on tietoa mutta, ja työministerillä on jotain tietoa, mutta nämä eivät tee yhteistyötä. Haluaisin korostaa, että näiden lasten toiminta siviilissä on johtanut siihen, että perustetaan yhdistys, jotta voidaan auttaa näiden ihmisten tarpeita. Mutta tämä johtuu siitä, että valtiossa, valtio ei ole ottanut tätä ihmisryhmää hoitaakseen. Viimeinen asia, jonka haluan nostaa esiin, liittyy yksilön oikeuden vaikutuksiin vanhempainvapauteen olen sitä mieltä, että molempien vanhempien aikaa ja panostamista lapsiin tarvitaan. On olemassa empiirisiä, empiiristä näyttöä siitä, että mitä enemmän aikaa isät viettävät lasten kanssa, sillä on positiivinen vaikutus niin lasten kehitykseen, naisten työllisyyteen, kuin siihen, että voidaan yhteensovittaa eri velvollisuuksia perheen tasolla. On keskusteltu työnantajajärjestöjen kanssa Puolassa, pitäisikö vanhempainvapaan olla enemmän kuin viisi kuukautta. Ja työnantajat eivät vastusta yksilön oikeuksia tällä tasolla, joten ei voida sanoa, että työnantajat olisivat tässä kantona kaskessa, kuten kaksi vuotta sitten vaikkapa ilmeni. Mutta tärkeää olisi se, että tietoisuutta on parempi ja tietoisuus on parempaa ja katsotaan asiaa eri näkökulmista. Mielestäni näitä asioita ei tulisi sivuttaa. Thank you. And now, Madam Kiitos sitten vielä Pantseeri. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Eli lähden siitä, mihin te päätitte. Eli nämä yksilölliset lomaoikeudet, ne ovat tärkeitä. Eli tässä pitää olla joustavuutta, eli tätä lomaa ei pidä käyttää kaikkia kerralla. Eli direktiivissä on puhuttu jopa 12 ikävuodesta, kun ajatellaan lapsen ikää. Eli neljä kuukautta 12 vuoden aikana se olisi asia, jonka varmasti kaikki voisivat hyväksyä. Mutta sitten nämä maksut, nehän liittyvät myöskin tähän hoitajien vapaaseen. Eli on tärkeää, että nämä ovat maksu, ri, maksullisia ja niistä pitää maksaa riittävästi. Koska jos niistä ei makseta tai ei makseta riittävästi, niin varsinkaan pienituloiset perheet eivät voi niitä sitten hyödyntää. Ja sitten taas käydään keskustelua tästä naisten ja välisestä palkkaerosta ja sitten näistä tulomenetyksistä. Naisethan aina jäävät sitten pidemmäksi aikaa pois työmarkkinoilta. Eli makset, se on tärkeää, että näistä lomista maksetaan. Ja tämä komission ehdotus on ihan hyvä lähtökohta. Viisi päivää. No me mietimme nyt, voitaisiinko tätä hiukan korottaa, mennä vaikka 12 päivään. Jos jollain on vaikka krooninen sairaus ja pitää säännöllisesti käydä lääkärillä, niin se voisi olla yksi päivä kuussa. Mutta se on maksimi varmaan, johon voidaan pyrkiä tällä hetkellä. Olen samaa mieltä siitä, että kun sanotaan, että meidän pitää kartoittaa nyt, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, täytyy katsoa, mitä siellä on saatavilla, ja mietitään vähän pidemmän aikavälin vapaita, mutta meidän täytyy varmistaa, että niistä maksetaan ja että naiset ja miehet maksavat näitä sosiaalimaksuja. Valtaosa näistä on kuitenkin naisia. Eli nämä sosiaalimaksut ovat myöskin valinta. Se nyt ei ole viimeinen oljenkorsi, koska yhteisössä ei ole palveluita. Ja sitten nämä henkilöt joutuvat jäämään pois työmarkkinoilta pitkäksi aikaa. Ja sitten he eivät saa kunnollista eläkettä, eivätkä he enää pääse välttämättä takaisin työmarkkinoillekaan. Mitä vanhempi henkilö on, sitä hankalampaa on päästä takaisin työmarkkinoille. Ja sitten lopuksi vielä nämä palvelut. Pian keskustellaan rakennerahastoista vuoden 2020 jälkeen. Ja meillähän on näitä ennakkoehtoja 9,1 ja 9,2 liittyen yhteisöpohjaisiin palveluihin, institutionalisaatio. Meidän pitää olla näitä ennakkoehtoja, mutta on myöskin tärkeää, että rakennerahastosasetuksessa varmistetaan, että tasapainotetaan nämä kaikki kysymykset, ja ne ovat tärkeitä rahoitusprioriteetteja. Jos, jos perheillä ei ole valinnanvaraa, niin silloin valin, perheet eivät valitse sitä, mihin, mitä heidän pitäisi valita, ja heillä ei enää ole valinnanvaraa. Juuri tämä valintakysymys on tärkeä. Esimerkiksi henkilö, joka tarvitsee hoitoa, hänellä pitää olla oikeus valita hoitajansa – No, minulla olisi paljon muutakin vielä sanottavaa, mutta taidan nyt päättää tähän. Thank you very much, all of you. Kiitos teille kaikille. Te lähetitte nyt hyvän ja tiivin viestin. Tämä oli kiintoisaa ja kattavaa keskustelua. Tässä oli mukana ihmisoikeuksia ja verotusta. Tämä oli liikuttavaa keskustelua tässä valiokunnassa. Eli kiitoksia yhteistyöstänne ja näistä huomioista. Ja nähdään sitten valiokunnassa seuraavaksi 12. päivä heinäkuuta. Kiitos.